siirrymme äänestysselitykseen hetken kuluttua. Mm? <laughs> Merci, mes chers collègues, nous allons passer donc Hyvät, sur le rapport de monsieur... Hyvät kollegat, nyt siirrymme äänest, äänestysselityksiin. Ensiksi Kohin mietintö, intermodaalinen tai multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa. Ensiksi Rova Kluune, minuutti. Teille Kluune, yksi minuutti. Euh, Madame Kluune. Rova Kluune. Madame Clune, vous avez la parole. Rova Klune, yksi minuutti äänestysselitys, olkaa hyvä. Vous avez une... Yksi minuutti puheaikaa äänestysselitystä varten, hyvä rouva. Kiitos äh, puhemies. Olin kovin tyytyväinen, kun äh, kykenin äh, tunki, tukemaan yksinkertaistamista, matkustamisen yksinkertaistamista Euroopassa ja sen vuoksi täytyisi olla mahdollista suunnitella koko EUn laajuista matkustamista digitaalisin liput, lipuin. Ja sen vuoksi yksi tapa on nimenomaan tukea tätä yhdellä lipulla kaikkiin liikennemuotoihin koko Euroopassa. Koska muuten on erittäin hankalaa esimerkiksi hankkia junalippuja eri maista ja tämä uusi lippujärjestelmä helpottaa, multimodaalinen lipunkirjoitus helpottaa matkustamista ja minusta tähän voitaisiin liittää tähän eurooppalaiseen matkustuskorttiin esimerkiksi mahdollisuus useampiin matkoihin ja sitä kautta kuluttajat ja matkailijat saisivat ehkä parempia tarjouksia. Kiitoksia pyydän kollegoita poistumaan salista hieman hiljaisemmin, niin puhujalla on helpompaa. Edustaja Tomacic, yksi minuutti. Hvala lijepa. Uspostava i provedba, uspostava i provedba multimodalnih integriranih multimodaalisen lipukirjoituksen järjestelmän käyttöön ottoon pitäisi olla yksi suurimmista prioriteetteistamme matkailu- ja liikennealalla. Se ei tule helpottamaan ainoastaan matkustajaliikennettä, vaan myöskin parantaa laatua ja halventaa hintoja ja varmistaa kasvun koko tälle alalle. En kuitenkaan voi olla yhtä mieltä joistakin hieman epäselvistä tavoitteista, jotka liittyvät siihen, että kaikki sidosryhmät otetaan mukaan vuoteen 2020 mennessä eri liikennetapojen osalta. En voi olla yhtä mieltä siitä tavoitteesta, että asetetaan näitä eri standardeja eh, tekijöille. Mielestäni tämä merkitsee liiketoimintamahdollisuuksien menettämistä monilla mailla. Kiitoksia sitten edustaja Seimer, yksi minuutti. Uh, Madam Chairman. Hyvä puhemies. Eilen olin tässä salissa ja puhuin huonoja, huonoa aloitetta vastaan taas. Tämä mietintö vaatii, että koko EU:ssa olisi integroitu kirjoitusjärjestelmä julkisissa kulkuvälineissä brittikansalaiset eivät halua enää mitään tällaisia sääntöjä EU-supervaltioista. Yhdistyneen kuningaskunnan ihmiset eivät halua muuttaa järjestelmää, joka ei ole rikki. Meidän lipunkirjoitusjärjestelmä julkisessa kulkuvälineissä on tällä hetkellä aivan hyvä. Jos me haluamme sitä muuttaa, niin sen päätöksen pitäisi tehdä oma maa, ei EU. Iso-Britanniassa on tehty paljon leikkauksia viime aikoina. Me em, meillä ei ole varaa muuttaa järjestelmää vain muutamien ihmisten miellyttämiseksi. Tämä on täysin toteuttamiskelpo eh, kel, eh, kelpo, eh, kelvotonta, että esimerkiksi pienissä, pienissä kylissä pitäisi tällaista järjestelmää muuttaa. Jos järjestelmä on rikki, sitä ei pidä muuttaa, siksi äänestin vastaan. Edustaja Andersson, en näe häntä täällä salissa. Edustaja Mamikins, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä äänestin tästä mietinnöstä sillä, sen puolesta, sillä mielestäni integroitu lipenkirjoitusjärjestelmä on tärkeä askel siirtyessä integroituun liikennejärjestelmään EU:ssa. Se on erityisen tärkeää niille maille, jotka eivät ole hyvin yhteyksissä toisiin maihin. Modernin teknologian käyttö parantaa tehokkuutta liikennejärjestelmissä ja se edistää myös EUn alueiden kehitystä. Siitä syystä meidän pitää tukea tätä kehitystä ja prosessia. Parlamentti hyväksyi tämän mietinnön uutena askeleena. Kiitoksia edustaja Korvin. miten? Monsieur Monsieur Corvin Mikke, vous avez Edustaja Corvin Mikke, äänestysselitys, onko teillä puheenvuoro? Olkaa hyvä. Vous avez demandé la parole. Olette, oletteko pyytäneet puheenvuoroa? Jos näin on, nyt on teidän vuoronne. All the time about the diversity that our... Kysymys. Meidän parlamenttimme täytyisi puolustaa monimuotoisuutta, mutta aina kun me äänestämme, me äänestämme kaiken yhdistämistä, eli emme monimuotoistamista, vaan yhdentämistä. Nyt se on äh, äh yksi kansa, yksi lippu, yksi valtio. parole, madame. Thank you, President. Seuraava puhuja. a London MEP a Kiitoksia puhemies. Brittiläisenä ja lontoolaisena meppinä haluaisin ilmaista kauheat ajatukseni koskien tätä kauheaa tragediaa, joka tapahtui kymmenen vuotta sitten. Haluaisin puhua myös siitä, kuinka Lontoon yhteisöt vetivät yhtä köyttä mukaan lukien liikennealan työntekijät. Haluaisin erityisesti todeta tästä lipukirjoituksesta, että olen erittäin tyytyväinen tähän mietintöön ja suunnitel- suosituksiin ja mielelläni äänestän sen puolesta. Meille oli tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeää on netin kautta päästä eh, lipunkirjoituksen asetuksilla, asemilla ja kuinka tärkeää, tämä on, kuinka tärkeää on Euroopan kansalaisille matkustaa ympäriinsä. Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka voimme yhdessä tehdä työtä ja luoda aidot yhteismarkkinat, joista kaikki voivat hyötyä. Kiitoksia. Merci. Nous passons explication de vote. Kiitoksia äänestysselitykset seuraavana Nikolsonin mietinnöstä aiheena maitoalan paketin täytäntöpano Hawking yksin. Madame Hawking. Madam Chair. Hyvä puhemies. Minulle oli ilo tukea tätä mietintöä, jonka on valmistunut kollegani James, James Nicholson. Tämä tulee tärkeänä aikana. Maitoindeksi on nyt 634, puolet siitä, mitä se oli jokin aika sitten. Ja se on vain vähän alempana kuin vuoden 2009 alin, äh, alin hinta. Ja kun nyt puhun maidosta, maidosta maksetaan 29 senttiä litralta. Kehitys on väärän suuntainen ja siksi oli hienoa, että tämä parlamentti tuki vahvasti näitä turvaverkkoja, esimerkiksi julkisia interventioita ja yksityistä varantoita Siis sanottiin, että ne eivät ole yksin riittäviä äh, suojaamaan maitoalaa kriiseiltä. Pyytäisin Phil Hoganilta vielä realistisempaa äh, turvaverkkoa ja interventiohinnan pitäisi kyllä heijastella tu- todellisia tuotto- tuotantohintoja. Seuraava Torres Martínez, yksi minuutti. Kiitoksia. Hyvät edustajat, täällä on tärkeää se, kuinka paljon maidon tuottaminen maksaa ja kuinka paljon viljelijät voivat sitä saada, eikä pörssi ole tärkeä. Me tuemme tätä, koska se on ihmisten tarpeiden mukainen. Meidän on katsottava meppien kannalta asia niin, että sanomme totuuden. Tässä on nyt niin, että me teemme lopun ma- maaseudusta ja suverenisuudesta. Minä tulen Asturiaksen alueelta ja, ja olen todella pahoillani sen alueen ja kaikkien muidenkin alueiden puolesta, jossa taistellaan joka, joka päivä niin, että selvi, selvitään joka päivästä elämästä. Jos maaseudusta tehdään tyy loppu, niin meistä tulee loppu. Meillä on vaara, vaarassa koko identiteetti. Täällä saattaa olla erimielisyyksiä. Tässä talossa emmekä ehkä ole enemmistössä, mutta historiaa sykkeen määrittävät ihmiset, jos te haluavat nyt vain puolustaa spekuloijia, että ihmisiä, niin tätä me tulee unohtamaan. Kansat kirjoittavat historiat, eikä ole mitään epäilystä siitä, että kyllä meillä muistia riittää. Kiitoksia. Madame Clune. President, yes, thank you. And, um, the end... Puhemies, kiitos. Maito, kiintiöinti, tuotannon lopettaminen 30 vuoden jälkeen on haaste maitoteollisuudelle, mutta se on myös valtava mahdollisuus. Ja siihen on suhtauduttu positiivisesti Irlannissa, jossa maanviljelijät äh, haluavat äh, investoida ja uudistaa laitteistoaan ja tuotantoaan. Minusta mietintö oli hyvä, olen tyytyväinen kun sitä tuin, varsinkin koska siinä todetaan, miten tärkeä maitoala on esimerkiksi vie, viennille. Ja tässä suosittelen vastallaan myös sitä, että otetaan käytäntöön esimerkiksi maitohintajärjestely, joka on tärkeää varsinkin heikommassa asemassa oleville viljelijöille. Ja komission, se on hyvä, että komissio tästä huolehtii ja että tällä hetkellä nyt sitten maanviljelijät voivat investoida. Edustaja Bokovic ruski embargo in ukinitev mlečnih kvot. Venäjän kauppasaarto ja maitokiintiöiden päättyminen ovat johtaneet hintojen romahtamiseen. Näin ollen maitto alalla on nyt paljon ongelmia. Tämä käy selväksi Nikolsonin mietinnöstä, jota tuemme. Tulen Sloveniasta ja siellä maitotuotanto on avainala. Meillä on noin 60 prosenttia maatalousmaasta niittynä Suurin osa tästä alueesta on sellaista, jossa on vaikeaa tuottaa muuta. Kyseessä on vuoristoalueet. Meillä on pieniä tiloja ja vaikeita olosuhteita. Viljelijöillä todella on paljon painetta näistä alhaisista hinnoista ja volatiliteetista, niin kuin viime vuonna siinä on nähty. Haluaisin tukea komissiota valvomaan tilannetta kentällä ja luomaan selkeä turvaverkon, jonka kautta maidon tuottajat voivat turvata olemassaolonsa ja yksi, olisi lisättävä vientiä ja laatua maitoalalle. Herra Nekov. Hyvä puhemies. Euroopan komission ehdottamat toimet eivät riitä. Ne eivät vastaa niihin haasteisiin, joita maidon tuottajilla on nyt edessään. Jokin päivä sitten Jotakin päiviä sitten Venäjä uusi tuontikiellon maitotuotteille, eurooppalaisille maitotuotteille, ja tämä on aiheuttanut paljon pettymyksiä. Euroopan komission mekanismit, jotka oli otettu viime vuonna käyttöön, eivät ole riittäviä nyt, kun Venäjä on uusinut tämän kiellon. Pitäisi tarkastella näitä myös eri eri juustolajeja ja komission niitä varten ehdottamia toimia. Haluaisin, että komissio laajentaa tätä tuotteiden listaa ja myös tarkastelee, minkälaisia toimia tällä alalla tarvitaan, sillä tällä teollisuuden alalla on paljon ongelmia ja komission pitäisi tehdä väliintulo tässä asiassa. Kiitoksia sitten edustaja Mamikin. Kiitos puhemies Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska 31. toukokuuta 2015 maitokiintiöt poistettiin ja Venäjän federaatio asetti tuontikiellon maitotuotteille. Tämä iski erityisen pahasti Latvian maanviljelijöihin. Maidon hinnat putosivat emme me puhu nyt tässä vain äh, luvuista ja indikaattoreista, vaan todellisista perheistä, jotka olivat vaarassa menettää kaiken, mitä heillä on, vain sen vuoksi, että jotkut virkkamiehet eivät äh, ottaneet heidän ongelmiaan vakavasti eikä ryhdytty ajoissa toimiin. On hyvin tärkeää tukea ja auttaa Baltian maiden maidon, maidontuottajia. Kiitoksia seuraavan edustaja Wojciechowski, mutta hän ei näytä olevan paikalla. Joten menemme seuraavaksi eh, herra Zahradilin mietinnön äänestysselityksiin EUn kauppa- ja investointipolitiikkojen vaikutukset. Tämä Mikins, olkaa hyvä. mä mikins? Edustaja Mamikins, teillä on jälleen puheenvuoro. es... Eh, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Mielestäni tämä mietintö on erittäin tärkeä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet voivat edistää kehitystä. Tällaiset kumppanuudet ovat tehokas tapa hyödyntää EUn rahasta ja päästä kehitystavoitteisiin mukaan lukien köyhyyden poistaminen. Meidän olisi edettävä kuitenkin varovasti. Joskus unohdetaan näiden maiden todelliset tarpeet ja toivot, toimitaan vain omien tarkoitusperien mukaisesti. Joskus hyväksymme hankkeita, koska ne ovat tarpeellisia tietyn maan tarpeiden takia, eli se ei kuitenkaan kysy, kiinnosta, koska halutaan vain rahastoja toisiin ja näin olennaisiin tavoitteisiin ei päästä, siksi toimme näitä PPP-hankkeita. Merci, monsieur Effridge. Kiitoksia sitten edustaja Effridge. Thank you. Uh... Kiitos puhemies. On ilo saada puheaikaa. Toisena päivänä täysistunnossa taistelu piti käydä, että sai sanansa kuulumaan, mutta kiitos. Nämä sopimukset ja niitä vastaan taistelu on minulle tärkeä asia. Minun vaalipiiristäni on yksi hyvä esimerkki. Se on yksi köyhimmistä alueista UKssa. Siellä ollaan otettu käyttöön par- pysäköintimaksuja ihmisille, jotka ei, joilla ei ole varaa maksaa, kun he käyvät va- sairaalassa omaistensa luona. Ja tämä raha menee yksityisten yksityisten yritysten taskuun. Ne ovat epäeettisiä ja vääriä ja näitä tällaisia järjestelmiä pitäisi viimeiseen asti torjua tai taistella niitä vastaan. Seuraavaksi meillä on mietintö hedelmä- ja vihannesala äänestysselitykset ensimmäisenä Bogovic, olkaa hyvä. Celensen podporu porcilo kollega Mielelläni tuin Melon mietintöä, koska tuottajajärjestöt vihannesalalla ovat oikea vastaus esimerkiksi markkinoinnin tukemiseen maatalouskaupassa. Hedelmä- ja vihannesala kattaa vain yhden kolmas osan maatalousmaasta ja sen tuotto on 18 prosenttia. Tämä on intensiivinen maataloussektori, jossa meillä on hyvin paljon työpaikkoja. Ja tässä mietinnössä osoitetaan myös selvästi, että meidän täytyy tuottaa niitä jäsenvaltio, tu, tukea niitä jäsenvaltioita, joissa ei ole tuottajajärjestöjä. Minä tulen Sloveniasta, meillä ei ole tuottajajärjestöjä. Tein parhaani järjestääkseni sellaisen ja järjestin konferenssin, jotta näkisimme esimerkiksi, jotta he näkisivät Sloveniassa, mitkä ovat parhaat käytänteet Belgiassa. Tarkoitus olisi siis todellakin kannustaa Slovenian maatalousministeriä käynnistämään ensimmäisen tuota, tuottajajärjestön. Уважаема госпожо председател, силно подкрепям параграф 18 от доклада за плодове и зеленчуци и по-конкретно... Hedelmä- ja vihannesalan mietinnön osalta haluaisin vedota komission, että palautetaan investointituet tuottajajärjestöille hedelmä- ja vihannesalalla. Nämä ovat vahvoja mekanismeja tuottajien käsissä, kun he neuvottelevat muiden toimitusketjun osapuolten kanssa. Ne ovat kuitenkin suositumpia valtioissa, jotka ovat hiljattain liittyneet Euroopan unioniin, kuten Bulgaariassa. Viime vuoden tukea Venäjän kauppasaarto osoittaa, että tämä on arkonotion toimet eivät ole riittäviä. Haluaisin vedota komissioon, niin että se suuntaa lisätukea tuottajille sen sijaan, että jätetään nämä miljoonat tuottajat ilman mitään tulevaisuuden mahdollisuuksia ja elinmahdollisuuksia. Haluaisin vedota komissioon, jotta valistettaisiin tätä alaa ja nuoria, niin että tämä tarjoaisi mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Muuten maaseutualueilla ja syrjäisillä ja vuoristoalueilla ikääntyminen ja nuorten lähteminen on vakava ongelma. On löydettävä käytännön toimiin ja tehtävä komission taholta käytännön ehdotuksia. Kiitoksia istuntoon. Keskeytetään ja jatkamme kello 15.